das ist unsere erste Sitzung hier in Straßburg, oder? Ja, ja, ja. ja. I would like to start. Good morning. Huomenta, hyvät kollegat. Käytän nyt äidinkieltäni. meillä on tulkkaus monille kielille. Tämä on ensimmäinen kokouksemme Strasbourgissa – ja paljon kokouksia ei enää Strasbourgissa ole, koska Strasbourgin erityisolosuhteet eivät ole ihanteellisia tälle tutkintavaliokunnalle, koska tämä on istuntoviikko. Yleensähän olemme kokoustaneet Brysselissä ja siellä olosuhteet näille kokouksille ovat paremmat. Tervetuloa kaikille. Tänään käsittelemme tärkeää aihetta, eli Panama-paperien vaikutukset ja suhteet kehitysmaihin. Ja toivotan tervetulleeksi nyt kaksi tärkeää henkilöä, jotka ovat tulleet kokoukseemme tänään. Heillä on kokemusta näistä erityissuhteista ja Meillä oli kolmaskin henkilö kutsuttuna, mutta hän on lähettänyt meille videoviestin. Ja kuulemme tämän viestin lopuksi. Ja ne, jotka ovat nyt täällä paikalla, saavat ensin puheenvuoron. Eli toivotan tervetulleeksi Alvin Mosioman, joka on Tax Justice Network Afrikan pääjohtaja. Hän oli myöskin Financial Transparency Coalitionin varapuheenjohtaja Eli tervetuloa. Katsoin teidän ansioluetteloanne. Ja teillä on Mainzin yliopiston, eli minun alueeni yliopistosta tutkinto. Ja kiitoksia, että olette paikalla. Odottelemme, että kerrotte meille Afrikan veropolitiikasta. Tehän olette Afrikan johtava veroasiantuntija. Olette kirjoittaneet useita kirjoja, kaksi kirjaa, jotka liittyvät verotukseen Afrikassa. Ja sitten hänen vieressään istuu Nuhu Rivadu. Ja hän perusti Nigerian korruption torjunnan viraston – ja Ribadu oli myöskin pääsyyttäjä edessä kysymyksessä. Eli meillä on täällä afrikkalaisia asiantuntijoita, jotka ovat olleet merkittävässä roolissa näissä verokysymyksissä. Ja toivotamme myöskin teidät lämpimästi tervetulleeksi. Te olitte työryhmän puheenjohtajana, joka liittyi öljytulojen takaisin perintään. Ja sitten Will Fitzgibbon, tutkiva journalisti, joka on keskittynyt Panama-paperien vaikutukseen Afrikassa. Nyt on sovittu, että kukin saa aluksi seitsemän minuuttia puheaikaa. No täällä nyt paljon ei ole kollegoita vielä paikalla, mutta yhteisesittelijät ovat jo paikalla. Ja kiitoksia, että olette täällä. Ja Mosioma, te saatte ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ähm, Kiitos. En kuitenkaan pidä niin saksaksi. Voitte puhua ranskaa ja englantia. Äidinkieltä ei, en ole varma siitä, onko se mahdollista ja varmastikaan tulkkausta ole äidinkielistä. Kiitos. No niin, kiitoksia. Salikaa minun aloittaa ilmaisemalla arvo, arvostukseni panelia kohtaan esittää kutsu minulle ja minun järjestölleni. Tällä tavoin pääsemme kertomaan teille havaintojamme tästä tärkeästä asiasta. Olen työskennellyt verotuksen parissa viimeiset kymmenen vuotta. Ja minä uskon, että ei ole ollut mitään ajat tilaa sisäätellen sille, minkälaista keskustelua on käyty verotusta, verotuksen kieltämisestä, verotuksen välttämisestä ja ennen kaikkea sen vaikutusta kehittyviin maihin. Minulla on vain seitsemän minuuttia, joten yritän käydä pikaisesti puheenvuoroni asiani lävitse ja toivon, että meillä on sen jälkeen aikaa käydä keskustella. Täällä on vähän väkeä, jota varmasti sitä käydä eh, keskustelua erinäisistä osa-alueista omassa esityksessäni. Puheenjohtaja, jos voimme jotakin oppia Panama-vuodoista, on se, että se alku osoitti sen, että haaste, jonka me kohtaamme, on mm, maailmanlaajuinen. Asiat ovat yhteydessä toisiinsa, on havaittu toimintoja, jotka perustaan Panamassa, että niillä on suora vaikutus ihmisten elämään Sierra Leonessa, ja että Ugandan hallituksen kyvyttömyys järjestää esimerkiksi äitiysapua on sellaista, että siltä nämä mahdollisuudet vähennetään rakenteilla, jotka ovat syntyneet Panaman kautta, ja tämä vaikuttaa myöskin kehitykseen Mauritiuksella. Nämä ovat asioita, joita voidaan oppia tästä, vaikkakin maailma, voimme sanoa, että maailma todella on rahoituskysymyksissä yhteydet, sellainen, että yhteyks, kaikki osat voivat yhdessä toisensa, mitä tapahtuu yhdessä osassa maata, vaikuttaa ihmisten elämään muuallakin. Toinen johtopäätös on se, että tämä parasiitin omainen piir, luonne, joka on verotuksen välttämiseltä verotuksen kierralla, liittyy siihen, että maailmallisessa rahoitusjärjestelmässä on salailua ja ainoa tapa taistella vastaan on se, että valaistaan enemmän asioita, että on enemmän seurattavuutta, mitä tulee kansainväliseen finanssijärjestelmään. Voimme puhua, voimme puhua konkreettisista askelista, joita me pidämme tärkeinä kehittyvien maiden kannalta. Kolmas asia on, että on ehdottoman välttämätöntä alusta lähtien luoda puitteet, jotka ovat osallistavat. Tunnustamme, että veron kierrätyksen ja veromaksun välttämisen ongelma koskettaa kaikkia maita, se ei eroa kehittyneiden tai kehittyvien maiden välillä. Se on ilmiö, joka koskettaa kaikkia maita. Ja on hyvin tärkeää, että kun me etsimme ratkaisuja, ratkaisut ovat osallistavia aivan alusta lähtien. Tässä me ennen kaikkea olemme olleet huolestamme näiden TRIPS-prosessin yhteydessä siitä, miten sitä on kehitetty, miten on suhtauduttu kehittyviin maihin, eivät olleet mukana neuvotteluissa ja olemme näissä vaikutukset, vaikka on pyritty siihen, että on ollut tällaisia alueellisia kuulemisia ja tätä kautta pyritty saamaan siitä osallistavampi. Olemme nähneet, että johtohaasteet liittyvät siihen, että ei ole ollut tällaista ponnistelua osallistavuuteen alusta osallistuvaan lähestymistapaan alusta lähtien, eli ei ole ollut täydellistä diagnoosia alusta lähtien, ja nyt se lääke, jota me määräämme, se ei välttämättä ole tehokas, jos ei se ole osallistava ja saattaa jopa pahimmassa tapauksessa tappaa potilaan. Kolmas asia, asia jonka haluaisin ottaa esille, on se, että avoimuus ei voi olla erillistä. Martin Luther Kingia lainatakseni sanoisin, että avoin, te lähit, lähit, te, avoimuudelle on aina uhkia ja on tärkeää, että vain mustalistan veroparatiisit ö, on Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että samaan aikaan maailmassa yrityksillä on mahdollisuuksia kiertää järjestelmiä. Siis sen, meidän pitää huolehtia siitä, että meillä on järjestelmiä, jotka ottavat huomioon ongelman globaalin luonteen. Ja vaikka tunnustetaan se, että on edistysaskeleja, joita on syntynyt Euroopan unionissa, Euroopan parlamentti on pyrkinyt viemään tätä asiaa eteenpäin, pyrkinyt puuttumaan veron maksun välttämisen kiertämisen ongelmiin. Tarvitaan johdonmukaisuutta siinä, minkälaista politiikkaa EUn yksittäiset jäsenvaltiot ajavat, jotta voidaan välttää sitä, että vaan sen käsitellä, mitä oikea tekee, joten sopimukset, joita EU-maat ovat neuvottelemassa, joita ne allekirjoittavat kehittyvien maiden kanssa, niillä on huomattava vaikutus siinä, miten ne rajoittavat näiden maiden kykyä luoda resursseja oman taloudellisen kehityksensä rahoittamiseen. Ja jos nämä maat pyrkivät nyt aina vain heikentämään, alentamaan verotusta saadakseen investointeja, niin se on huono asia. Miten sitten katsotaan tätä kapasiteettia kehitysmaissa, puuttuu tällaista kapasiteettia, joka on pääsyy sille, että on veronmaksun kiertämistä ja välttämistä. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa ongelma. Kapasiteetin rakentaminen on, sitä on katsottu tällaisena voivana lääkkeenä ja käydäänpä keskustelua missä tahansa näistä asiasta, aina sanotaan, että täytyy olla lisää kapasiteetin rakentamista. On pyritty tällaisiin osallistumiin instrumentisiin puitteisiin YK puitteissa. Sitten on ollut tämä Addisin verotusaloite, mikä sinänsä on hyvin tärkeä väline kehittyville maille, mutta se ei ole ainoa ratkaisu ja on tärkeää pitää tämä mielessä. Jos ainoa väline, joka on, on ö, moukari, niin silloin kaikki ongelmat näyttävät naulalta. No niin, lopetan tämän tähän. Kiitos. Ja, äh, vielen dank, Herr Kiitoksia, Musioma. Te piditte juuri kiinni tästä puheajasta. Ja Tämä osoittaa, että te olette jo olleet Saksassa. Niin, vitsi vitsinä. No niin, kiitoksia. Meillä on myöskin nämä kirjalliset vastaukset teiltä. Siellä on paljon tietoja hänen lisäksi. Ja ennen keskustelua Nuhu Ribadu saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Is it? Okay. I only speak English, sorry. <laughs> no niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valiokunnan jäsenille kutsusta tähän kuulemiseen ja tähän upeaan kaupunkiin. Olen toiminut korruption torjunnassa suuren osan työelämästäni. työelämästäni. Olin syyttäjänä ja antikorruptioelimen puheenjohtajana. Ja haluaisin tässä nyt kiittää Euroopan unionia, koska vuonna 2005 EU antoi meille 24 miljoonaa euroa. Ja se johti sitten EFCCn perustamiseen. Ja komissio on nyt sitten saanut 10 miljardia tätä kautta, koska annoitte meille tätä apua vuonna 2005. Sen jälkeen kun lähdin järjestöstä, olen puhunut korruption vaikutuksista, veronkierrosta ja korruption torjunnasta ympäri maailmaa, joten voitte ymmärtää, kuinka innokas olin, kun Panama-paperi-asia tuli julkisuuteen viime vuonna. Se on ehkä kaikkein suurin mullistus, joka liittyy yrityssalaisuuksiin ja ympäri maailmaa piilotettuun varallisuuteen, Tämä on johtanut huippuvirkamiesten irtisanoutumiseen ympäri maailmaa. Ja tämä vaikutus on ollut laaja Afrikassa. Sehän on vuosikymmeniä kärsinyt, kun johtajat ovat ryöstäneet valtion varoja. Afrikassa menee ainakin 50 miljardia vuodessa laittomiin rahavirtoihin. Ja kun katsotaan näitä rahavirtoja, niin Panama-parit toivat esiin afrikkalaisia poliitikkoja ja bisnesjohtajia, jotka olivat käyttäneet Mossa Fondegaa joko rahanpesuun, verojen kiertämiseen, varallisuuden piilottamiseen tai hämärien bisnesten tekemiseen. Omassa maassani ainakin 120 yksilöä ja yritystä nimettiin Premium Times-lehdessä, ja nämä olivat palkanneet panamalaisen lakifirman ja mukana oli Afrikan rikkaimpia henkilöitä ja vaikutusvaltaisimpia poliitikkoja. Afrikan tutkivan journalismin liiton mukaan, joka hoiti tätä raportointia Afrikassa, niin 52-54 Afrikan maassa on käytetty Mossack Fonsekan veroparatiiseja. Ja 44 maassa Näitä yrityksiä käytettiin öljy-, kaasu- ja kaivostoiminnan yhteydessä ja vientitoiminnassa. Ja kun olin tulossa tähän kuulemiseen, puhuin Musiliku Mojedin kanssa. Hän on Premium Timesin päätoimittaja ja hän kertoi minulle jotain järkyttävää. Hän sanoi, että lähes kaikki Afrikan rikkaimmat henkilöt, jotka oli listattu Forbes-lehdessä vuonna 2016, löytyivät tältä listalta, joka oli vuotanut julkisuuteen, siis lähes kaikki. Monia muitakin paljastuksia tehtiin. Esimerkiksi paljastettiin, miten James Ibori, minä tutkin häntä ja hän on entinen nigerialainen kuvernööri ja hän oli hiljattain vankilassa Britanniassa ja hän loi suunnitelman, joka varasti varoja valtiolta törkeällä tavalla. ANCIRn mukaan. Nyt on uusia tietoja myöskin näistä välikäsistä, jotka ovat maksaneet satoja miljoonia lahjuksia öljy- ja kaasusopimuksista Algeriassa. Sitten todettiin, että oli myöskin huviahti lentokone, joka kuului nigerialaiselle miljonäärille ja hänen omaisuuserian on nyt jäädytetty. Ja sitten kaksi namibialaista yritysmiestä myöskin olivat yhteydessä asekauppaskandaaliin Etelä-Afrikassa ja myöskin Mosambikissa todettiin väärinkäytökset liittyvät maatalouteen. Ja sitten egyptiläisen Salah Dibalin perhe on myöskin käyttänyt yritysverkostoa liittyen öljy, offshore, öljy, offshore-yhtiöitä. Ja sen jälkeen, kun nämä tiedot tulivat ilti, tämä paljasti, miten poliitikot ja yrittäjät ympäri maailmaa ovat nimettömästi kätkeneet omistajasuhteitaan ja vaurauttaan. Ja monet kansallisjärjestöt ovat vaatineet, että puututaan näihin nimettömiin järjestelyihin. Ja Afrikan unionin paneeli, joka on käsitellyt laittomia rahapiirtoja, on vaatinut laajaa toimintaa veroparatiiseja vastaan. Entinen Etelä-Afrikan presidentti Thakko Sabumeki sanoi, että maailma on nyt raivoissaan tästä tapahtuneesta ja meidän täytyy toimia globaalisti, jotta voidaan päättää veroparatiisit ja tällaiset rahoitusjärjestelyt. Ja Etelä-Afrikan hallitus totesi, että se avaa julkiset rekisterit, jotta voidaan puuttua näihin omistajasuhteisiin ja edistää vastuullisuutta ja avoimuutta rahoitusjärjestelmässä. Etelä-Afrikan hallitus julkisti sitten toimintasuunnitelman, jossa kerätään tietoja tosiasiallisista omistajista ja kesä 2016 presidentti Muhammad Buhari huippukokouksessa Lontoossa totesi, että hänen hallintonsa luo julkisen rekisterin maan yritysten tosiasiallisista omistajista. Hän on muuttanut lainsäädäntöään ja maassa on nyt toimintasuunnitelma, joka liittyy kaivostoimintaan. Ja sitten Akrassa oli kahden päivän työpaja. Siellä oli mukana Transparency International kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Ja työpajan lopuksi todettiin, että tässä on työpajassa keskusteltiin haasteita, joita Afrikassa on liittyen näiden yritysten omistajasuhteisiin. Ja osallistujat Ken, Gaanasta, Keniasta ja muista osista maailmaa totesivat, että hallituksessa oli ryhtyneet toimiin, jotta voitaisiin luoda järjestelmä, joka kerää ja julkistaa yritystietoja. Panama-paperit ovat aloittaneet nyt paljon toimintaa, joka saattaa johtaa maailmassa vähemmän korruptiota ja enemmän avoimuutta. Mutta Afrikan hallitusten pitäisi asettaa nopeasti syytteeseen ne, jotka ovat rikkoneet lakia käyttäessä näitä offshore-yhtiöitä. Olemme kuulleet monista tutkimuksista, mutta ketään ei vielä ole asetettu syytteeseen tai tuomittu. Eli tässä asiassa täytyy vielä toimia. Kiitos. Ja, vielen Vielen Dank auch. Kiitoksia teillekin, Ribadum. En maininnutkaan, että te olitte pääsyyttäjä liittyen Nigerian poliisivoimiin ja myöskin te olitte YK edustaja Afganistanissa 2011, eli teillä on paljon kokemusta. Nyt ehdottaisin, että tämä videoviesti katsotaan sitten vasta tämän keskustelun jälkeen. He ovat tulleet pitkän matkan nyt tänne kuulemiseen. Ja tämä videoviestiteksti on jaettu kaikille kollegoille. Eli se, mitä videossa sanotaan, niin se voidaan lukea myöskin näistä papereista. Ja jos emme ehdi katsoa videota, niin lähetämme kaikille tämän linkin. Eli ehdottaisin näin, jos tämä sopii kaikille, niin sitten toimimme näin. Ja haluaisin nyt vielä kiittää näitä puhujia. Me olemme aavistaneet jo, kuinka laaja tämä ongelma on Afrikassa. Jos 52 Afrikan maata on tullut esiin ja Mossack Fonseca on tehnyt yhteistyötä näiden maiden kanssa, niin tämä on vakava ongelma. Ja te sanoitte, että Tämä on SEPS on eurooppalainen ongelma, mutta Afrikkaakaan ei saa unohtaa näissä kysymyksissä. Eli ehdottaisin, että meillä on tässä nyt tämä puhujalista. Ensimmäiseksi Jeppe Kofod ja Peter Jecek, yhteisesittelijämme. Eli Jeppe saa ensimmäisen puheenvuoron. Ja, eli viisi minuuttia per kysymys. Eli yksi minuutti kysymykseen, neljä minuuttia vastaukseen. Jeppe, ole hyvä. And thank you so much. Kiitos vieraille, jotka ovat tulleet tänne ja esitelleet meille hyvin tärkeän asian. Kun me katsomme vaikutuksia, joita veronkierron välttämisellä on kehittyihin maihin, olemme nähneet, että Oksavin mukaan 52 kehittyvässä maassa – 269 miljardia euroa voitaisiin lisää käyttää julkisten palvelujen rahoittamiseen, jos veroja kerättäisiin tehokkaalla tavalla. Tämä on enemmän kuin se kehitysapu, jota me annamme kehittyvälle maailmalle, joten tämä on ratkaisevan tärkeää. Ja myös Mossack Fonseca on pelkästään jäävuoren huippu. Kysymys on yhdestä yhtiöstä, joka toimii Panamassa, mutta on lukuisia muita, joilla on sama toimintamalli ja joita ei ole paljastettu. Tämä on hyvin tärkeää. Avoimuus, avoimuus mainittiin tällaisena avaimena, se, että siis varmistetaan avoimuus. Minä kysyisinkin nyt että EUn puolelta, mehän olemme tekemässä paljon monia asioita tällä hetkellä, että viittasitte siihen, puhuitte tästä maakohtaisesta raportoinnista, mitä tulee monikansallisiin yrityksiin. Miten teidän mielestänne me EUn puolelta omassa lainsäädännössämme voisimme auttaa kehittyviä maita varmistamaan sen, että on lisää avoimuutta? Me tiedämme, että maakohtainen raportointi on asia, joka on esillä. Se merkitsee sitä, että tiedän, on tällaisia maakohtaisia äh, raportteja kehitysmaista, tällaisia ei ole paljastettu, tällaista tietoa. Ja sitten myöskin tämä omistajuus rekisteri, mitä voimme tehdä sen valmistamiseksi, että me saamme mahdollisuuden tutustua niihin rekistereihin, joita on näistä omistajuuksista. Ja sitten nämä veroparisi, miten voidaan saada ne toimimaan meidän santemme mukaisesti. Meillä OECDssä ei ole olemassa yhteisiä standardeja, mutta tämä vastavuoroisuus on hyvin vaikea ongelma, koska kehittyvissä maissa ei ole olemassa hallintoa, joka voisi tarjota näitä tietoja. Mitä voimme tehdä näille asioille? Tämä voisi olla hyvin tärkeää meidän tietää. Kiitos kuitenkin, että olette täällä. Te olette puhuneet hyvin tärkeistä asioista. Kiitoksia. Tämä kysymys oli kummallekin puhujalle. Kumpi haluaa aloittaa? Thank you for, for, for, for the... Kiitos kysymysten esittämisestä. Mitä me ajattelemme nyt tästä BEPS-prosessista, mikä siinä olisi tärkein asia? Minä puhuin avain, avainkommenteissani, että totta kai tämä prosessi ei ollut osallistava alusta lähtien. Tämä käynnissä oleva kuuleminen, sen kautta voidaan todeta, että on tunnustettava, että eri maille, eri alueille BEPS näyttää erilaiselta. Afrikan maille esimerkiksi BEPS liittyy hyödykkeisiin, hinnan vaihteluun, joka koskee ennen kaikkea kaivannaissektoria. Ja tämä on jätetty keskustelujen ulkopuolelle, aina kun tällaisia asioita otetaan esille. Joten vaikka ollaan periaatteessa toimessa samalla tasolla kuitenkaan tietystä asioista ei keskustella, koska niitä ei sisällytetty alkuperäisiin puitteisiin. Sama koskee myöskin verotus houkuttimiin. Asiat, joita on tarkasteltu vuosien ajan sitä, miten verokilpailu, miten se, miten se rapauttaa verotuspohjaa. Keskustelu lähdeverotuksesta verrattuna siihen, mikä on toimivaikka verotus, niin kehitys kehittyvät maat käyttävät tällaista lähdeverotusta, koska koska toisaalta kuitenkin Euroopan maissa pyritään ajamaan tähän toiseen suuntaan. Otitte esille, että BEPSin perusta hinnoituksen kuitenkaan että tiedä sitä, että kehittyvissä maissa Tämä on suuri haaste. Siinä mielessä monet Afrikan maat, tämä on Bekin äh, raportissa, jonka, johon tässä äskeinen puhuja viittasi, se ei ole tällaisia hintayksikköjä käytössä, joten jos keskustellaan globaalista foorumista, jossa olisi automaattista tiedonvaihtoa, joka olisi vastavuoroista, EU voi tehdä sen, että se voi pyrkiä huolehtimaan siitä, miten voitaisiin nämä asiat saada vastaamaan todellisuutta paikan päällä monissa kehittyvissä maissa. Mä ei voi herättää automaattista tiedonvaihtoa, jos sillä ei ole olemassa edes tällaisia avoimia tietoja. Tämä liittyy tähän kapasiteettiin, josta aiemmin puhuin. Se, että on olemassa keskinäinen yhteys, ajatellaan nyt politiikan suuntaa, siinä, mihin suuntaan BEPS on menossa ja se on kuitenkin todellisuutta kehittyvissä maissa. Nigeria on hyvä esimerkki mainita, jossa suurissa budjetista rahoitetaan luonnonvaroista ja verotuksella ei ole niin suurta merkitystä. Ja vielä yksi asia, jossa on esittää. Minusta pähkinän kuudesta tärkeää on, että ehdotukset, joita tulee, että niitä Niissä ei tehdä prosessissa pelkästään osallistavaa, ajatellaan, ajatellaan sitä, miten kehittyvät maat voivat osallistua, vaan että selvitetään asioita, jotka ovat relevantteja ja joilla on vaikutus kehittyviin maihin. Much, uh, Mr. Ribadu. Uh, Kiitos, Niin. Se, mitä tässä veljeni totesi, niin minusta Kenties tärkeintä, mitä EU tehdä, on osoittaa johtajuutta. Johtaa. Tehdä hyvää lainsäädäntöä, jota muut voivat myös ottaa omakseen. Jos on voimakas tärkeä poliittinen blokki, joka tekee selkeän, reilun, oikeudenmukaisen ja avoimen päätöksen, se on sellainen asia, joka vaikuttaa kautta maailman. Muut maat sitten kopioivat näitä ratkaisuja ja käyttävät mallina sitä, mitä te olette tehneet, joten laki, joka tehdään Orbanissa, menee pitkälle. Sillä on valtaisa vaikutus maailmassa. Se on tapa opettaa muille sitä, miten voidaan puuttua ongelmiin, jotka ovat yhteisiä. Tärkeintä on, että te otatte johtajuuden, ryhdytte aloitteeseen. Olette kuitenkin samalla aikaan reiluja, oikeudenmukaisia sellaisia maita kohtaan, joilla ei ole kapasiteettia eivätkä pysty toimimaan samalla tavoin kuin te. Tämä on yksi alue, jolla te voisitte todellakin antaa paljon apua ja tukea. Toimikaa nopeasti, sillä nyt on oikea hetki toimia. Ei pidä antaa nyt tämän sysäyksen laimeta. Tärkeää on auttaa kehittyvämätä itseään parantamaan omaa lainsäädäntöään. Se voidaan tehdä eri tavoin. Se voidaan tehdä niin, että he voivat, voivat nähdä sen, mitä te tekevät, niin että he ymmärtävät sen, mitä te teette on myös totta se, mitä puhuttiin näistä taksi, verotus, veroparatiiseista. Mm, Safe Haven järjestelmät, ne eivät ole, nekään ne ovat laillisia, mutta ne ovat laillisia, mutta ne ovat meille ongelmia, ne vievät paljon rahaa kehittävistä maista. Meidän liikemiehemme, ne vievät rahat ne vievät ne paikkoihin, josta me ei mitä koskaan voi saada. Minä voin vakuuttaa teille, että kaikki rahastetut rahat ovat tällaisissa äh, safe haveneissa, turvapaikoissa, äh, on mahdollista, niin katsokaa sitä, mutta totta kai voidaan on hyvä, että autatte kapasiteetin rakentamisessa, voitte antaa teknistä apua äh, ja katsoa sitä, miten tätä apua voidaan antaa. Tämä antaa meille 24 miljoonaa dollaria ja 24 miljoonasta dollarista voi sanoa, että, että yli 20, anteeksi, 24 miljardia siis tällaista työtä, kun te teitte. Minä Nämä ovat sellaisia alueita, joita teidän on syytä tarkastella. Ja se, että vähennetään vaikeuksia siinä, että saataisiin tietoa. Kollegani puhui tästä. Helpo, yksinkertaista järjestelmiä. Tehkää meille helpommaksi arvioida se, mitä teillä on, koska se on äh, todellinen yhteistyön muoto, joka auttaa eteenpäin. Uh, Peter Kiitos sitten toinen esittelijä Jacek ja sen jälkeen sitten muut puhujat. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia vieraillemme, että tulitte paikalle. Kiitoksia myös näistä kirjallisista vastauksista ja esityksistä. Haluaisin kuulla teidän näkökantanne tämän ketjun toisesta päästä. Eli jos nämä laittomat virrat menevät Afrikasta Eurooppaan, niin voitteko kertoa, mihin Euroopan maihin nämä virrat suuntautuvat? Onko niillä jotain erityissuhteita tiettyihin maihin? Tai onko Euroopassa maita, joihin virtaa enemmän laittomia rahavirtoja kuin muihin? Ja mitä mieltä olette EUn lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta? Ja mitä voitaisiin tehdä paremmin? Ja sitten vielä tämä luettelo korkean riskin maista, jota nyt valmistellaan EU:ssa. Uskotteko, että siitä voitaisiin saada kannustimia afrikkalaisille maille – jotta ne laittaisivat tämän tilanteen nyt kuntoon liittyen näihin laittomiin rahavirtoihin. Ja, vielen dank. Wer möchte? Kiitoksia. Kumpi haluaa aloittaa? Olkaa hyvä. Sorry, again. Niin, jos nyt taas viittaan tähän raporttiin, joka liittyy tämän korkean tason paneelin työhön. tässä on nyt puhuttu tästä 50 miljardista, joka menee hukkaan näiltä mailta, niin siinä on todettu, että keskus näille rahavirroille, ne ovat levinneet ympäri maailmaa. Karibialla on veroparatiiseja, samoin Euroopassa ja jopa Afrikassakin. Järjestöni nyt katsoo Kenian tilannetta – Eli me nyt näemme, että tämä syöpä leviää ei pelkästään rikkaisiin maihin, vaan myöskin kehittyviin maihin. Mitään korruptioskandaalia ei ole Afrikassa, joka ei jollain tavalla liittyisi veroparatiiseihin. Kaikki Afrikan megaskandaalit jollain tavalla liittyvät varaparatiiseihin. Se oli Isle of Man tai Keiman saaret tai Panama. Eli kun puhutaan hallinnosta ja kansallisten järjestelmien vahvistamisesta, niin meidän täytyy muistaa tämä globaali ulottuvuus. No mitä konkreettisesti voidaan tehdä? No Afrikassa olemme oppineet sitä, mikä rooli parlamentilla voi olla. Tähän työhön on nyt kiinnitetty paljon huomiota ja yritämme nyt katsoa, mitä voidaan oppia Afrikasta. Meillä on nyt verkosto Afrikassa, joka tarkastelee näitä kysymyksiä, jossa on parlamentin edustajia kaikkialta Afrikasta ja siellä katsotaan, miten näitä asioita voidaan paljastaa, koska ratkaisut löytyvät kansalliselta tasolta, eli millaisia verosopimuksia tehdään näissä maissa. Ja monissa maissa on nähty, että näiden sopimusten osalta ei ole käyty mitään keskustelua parlamentissa. Eli lainsäädäntöä pitää tiukentaa. Ja sitten Robert mainitsi, että monet viranomaiset tarvitsevat tietoja, jotta ne näkevät, millaiset ulkomaiset tahot toimivat Ja tämä kynnys näiden tietojen saamiseksi on niin korkea monissa maissa, että niiden saaminen on käytännössä mahdotonta. Esimerkiksi maakohtaisissa raporteissa tämä raja voi olla vaikka 750 000, mutta se on liian korkea, koska monissa Afrikan maissa, jos katsotaan vaikka Burundia tai Liberiaa, ja ne kaikki ovat mukana tässä Panama-skandaalissa, mutta nämä kynnykset ovat liian korkeita, jotta saataisiin käyttöön näitä tietoja, joita tarvittaisiin. Thank you, Peter. Yes, thank you, sir. Uh, what, what, if there are countries who are... Jos on EUn jäsenvaltioita, joihin on tullut näitä laittomia rahavirtoja, niin ehkä 10-15 vuotta sitten, kun aloitimme työn IFCCssä, siellä oli muutama tapaus, joita tutkittiin. Abacha-tapaus, joka vei 6 miljardia Nigeriasta, ja hän vei sen maailman toiselle puolella. Suuri osa oli Sveitsissä, 1,2 miljardia puntaa meni brittiviranomaisten kautta. Mutta aluksi meillä oli ongelmia tiettyjen maiden kanssa ja toiset auttavat meitä. Yhdistynyt kuningaskunta auttoi meitä saman aikaan tuloksia. No, viime kädessä Sveitsikin tuli mukaan ja saimme sieltä miljardin takaisin perittyä. Ranska oli hiukan hankala aluksi ja laadin kirjeen Ranskan viranomaisille englanniksi ja siellä kesti kaksi vuotta kääntää se ranskaksi. Mutta nyt tilanne on muuttunut. Ja toivottavasti en nyt nolostuta ketään, jos Eva Jolie on täällä. He ovat meidän sankareitamme, mahtavia ihmisiä, jotka ymmärsivät nämä kehittyvän maailman ongelmat. He tekivät kaikkensa tukeakseen ja auttaakseen meitä saamaan tuloksia, joista nyt olemme niin ylpeitä. Toivottavasti en nyt nolostuttanut teitä, mutta haluaisin kiittää Eva Sulin kaltaisia ihmisiä, koska he ovat auttaneet meitä muuttamaan tätä tilannetta. Nyt koko tilanne on erilainen. Monetkaan Euroopan maat eivät ole mukana enää näissä rahavirroista on ehkä Liechtenstein ja muutamat muut maat, mutta suurimmat ongelmat ovat Euroopan ulkopuolella. Mutta silti jotain voidaan tehdä, jos näitä maita painostetaan, niin silloin voidaan lopettaa tällainen kielteinen toiminta. Veroparatiisissa ei ole mitään puhdasta rahaa, pelkästään likaista rahaa. Kenelläkään ei ole mitään syytä pitää varojaan veroparatiisissa. Ei mitään syytä. Olen katsonut näitä asioita ja olen huomannut, että näissä asioissa on aina jotain hämärää ja itsekästä, jos ne pidetään jossain muualla kuin missä liiketoimintaa harjoitetaan. Jos liiketoimitaan Saksassa, niin ei varoja ole tarkoitus säilyttää Madeiralla tai missään muualla. Eli nyt maailman täytyy sanoa ei nyt riittää. Koski tätä mitä tahansa osa maailmasta. Se olisi meidän kaikkien etu. Äh, Kiitoksia. Ja no, tässä tuli nyt aika kattavia vastauksia ja olen kiitollinen siitä, koska meillä on rajallisesti aikaa, että puhutaan nyt hiukan tiiviimmin. Nyt sitten poliittiset ryhmät. Ensin Van Kendelaari kansanpuolueesta. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja, hyvää huomenta ja tervetuloa. Minultakin haluaisin esittää kysymykseni herra Musiomalle. Kuten herra Rivado sanoi, Afrikan maat menettävät kymmeniä miljardia euroja joka vuosi, kun hallitukset ja yritykset eivät pysty ratkaisemaan ongelmia tämän osoitettu lukuista raporteissa. Ja lisäksi nämä ei pelkästään jarruta maiden kehitystä, vaan se ovat, myöskin paikallinen ongelma. Nämä laittomat varat menevät myöskin sellaisille ryhmille kuin Boko Haram tai Al-Shabaab. Meidän täytyy myöskin puhua sitten siitä, miten jo pitäisi olla lisää Euroopan puolella politiikassa, jota me olemme käynnistämässä. Mitä, minkä rooli te näette EUlle, Afrikassa tapahtuvalle veropetoksen ja verovälttämisen torjunnalle? Mitä tulee sitten kapasiteetin rakentamiseen? Sanoisitteko, että muutos ajattelutavassa on sellainen, että sen täytyy lähteä maista itsestään Afrikassa, vai pitäisikö senkin tulla EUn ja kansainvälisten järjestöjen, kuten OECDn ja YK taholta, joilla on, kenen, kenen pitäisi ensin liikkua, mikä on teidän näkemyksenne? Ja lopuksi vielä kysymys, oletteko te havainnut mitään vilpitöntä kiinnostusta missään Afrikan maassa erityisesti ratkaista eh, veronkierron ja veromaksun välttämisen ongelmia jos voi sanoa sitten, mitkä ovat kolme parasta oppilasta, ketkä ne olisivat? Okay, in Afrika. Afrikassa siis. Okei. Okay. Uh, good. Wer, wer startet? Niin, kuka vastaa ensin? Olkaa hyvä. I decided. minä päätin, että minä vastaan. Thank you, thank you. Kiitos, kiitos kovasti. Niin, politiikan johdonmukaisuudesta. on ajateltava sitten kysymyksiin, jotka liittyvät verosopimuksiin, verotussopimuksiin. On parattava siihen, minne rahat oikein menevät. Jokainen veroparatiisi myy jotakin erityistä. Ne erikoistuvat johonkin. Mitä me näemme on, että Euroopassa esimerkiksi, vaikka on ponnisteltu sen suuntaan, että, että voitaisiin katsoa, mitä vaikutuksia on verotussopimuksella, joita tehdään äh, kehitysmaiden kanssa. Miksi Alankomaat ovat tehneet tällaisen, äh, katsoin mikä on sen taloudelliset äh, lisävaikutukset, ja Ruotsi, Sveitsikin on tehnyt tällaista, mutta tällaisia pitäisi tehdä kattavammalla tavalla. Ne voi perustua siihen, että lähettäisiin liikkeelle maakohtaisesta lähestymistavassa, vaan pitäisi olla EUn laajuinen kattava analyysi näistä sopimuksista, jos Euroopan unioni haluaa toimia taloudellisen, taloudellisen kumppanuuden, pyytää taloudellisen kumppanuuden Afrikan maiden kanssa, silloin pitäisi tehdä tällainen kattava selvitys siitä, mikä näiden vaikutus on. Minä olin jossakin vaiheessa mukana Alankomaiden ja Iso-Britannian valtiovarainministeri kanssa tekemisissä. Ja jos katsotaan sopimuksia, joita vaikka Malavin kanssa, mutta jos Malawi on allekirjoittanut huonon sopimuksen Iso-Britannian kanssa, emme me voisi sitten pyrkiä ajamaan sitä, että saataisiin ainakaan parempi sopimus, koska meillä on omatkin ne intressimme ja kynnys on, on hyvin korkea. Jos on kysymys verojen pidättämisestä, niin täytyisi olla jonkinlainen perusta tälle. Tämä siis rohkaisee siihen, että pyritään menemään yhä alhaisempaa tasoa kohti, kilpaillaan siitä, missä verotus on alhaisinta, ja tämä on äh, asia, joka on, mitä tulee eri, eri lobbeihin, Tavon Beckin paneelin osalta voidaan sanoa, että ei ole olemassa mitään yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille. On olemassa erityinen ratkaisu, joka on tehtävä kansallisella tasolla. Ja tässä voimme nähdä jälleen kerran sopimusten myötä, että on sellaisia intressejä, jotka ovat hyvin tärkeitä. Kenia teki sopimuksen Mauritiuksen kanssa – jossa on yrityksiä Kenian taloudessa, jotka haluavat tehdä sijoituksia käyttäen Mauritusta Maurituksen kautta kiertää rahoja sitä kautta. Miten Mauritus, joka on pieni saari, miten voi olla mahdollista, se on suurin investointien lähde miksi Intiassa. Siellä olisi mitä me sen kanssa, mauritiuslaiset olisivat rikkaita, vaan siitä, että on tiettyjä intressejä, joita on olemassa Intian taloudessa, jotka käyttävät Mauritiusta hyväkseen tällä tavalla. Meidän kansalaistyöskunnan järjestöjen, meidän täytyisi painostaa omia hallituksiamme niin, että ne puuttuisivat näihin haasteisiin. Mitä tulee sitten, ketkä ovat parhaita oppilaita? Se on hyvin vaikea kysymys vastata. Se, mitä me näemme on joskus kaksi askelta eteenpäin, yksi taaksepäin. Jossakin vaiheessa on hyvin edistyksellisiä toimia yhdessä maassa ja sitten taas askeli taaksepäin, Keniassa maa otti käyttöön tällaisen pääomavoittoveron, mikä oli hyvä. Ja myöskin neuvottelut Mauritiuksen kanssa olivat hyvä asia, mutta sitten kuitenkin sitten yritykset ajoivat tämän asioita siihen suuntaan, että tämä pääoma voittovero se poistettiin ja Gambia on pyrkinyt saman aikaan muutoksissa. Siis kaikki se painos, joka on tehty kansallisessa, sen sitten niin, on hyvin vaikea siis sanoa, ketkä olisivat parhaita, mutta voin vakuuttaa teille, että me näemme, että on maita kuten Kenia, Ghana, Etelä-Afrikka, joilla on ollut merkitystä siinä, että ne ovat pyrkineet ylläpitämään ja vahvistamaan omaa kapasiteettiaan, ja mutta ne ovat pyrkineet myöskin siirtämään tätä kapasiteettia naapurimaihin afrikkalaisen järjestelyn kautta, joka liittyy verotukseen, joka on hyvin tärkeää. Tässä yhteydessä Euroopan unioni voisi katsoa, miten se voisi tukea näitä ratkaisuja paikan päällä. Kapasiteetin rakentamisen ei mikä ole sen ratkaisu, joka ö, tulee ulkopuolelta olemassa maita myöskin, joilla on jo tiettyä kapasiteettia, kuten Afrikka ja, ja Kenia. Anteeksi puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia. Ja sitten Ribadu vielä ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Aivan lyhyt lisäkommentti. Minusta mitä puuttuu kehittyvissä maissa on, että meillä puuttuu resursseja saavuttaa se, mitä me haluaisimme saavuttaa. Suuri blokki, kuten Euroopan unioni, sillä on mahdollisuuksia tukea meitä rahoituksellisesti mikä auttaa meitä parantamaan omaa kapasiteettiamme. Annan esimerkin siitä. miten iso britannian kehitysvirasto tekee. He ovat investoineet kovasti sellaisten alueiden määrittämiseen, joihin voidaan käyttää rahaa, jossa saadaan aikaan tuloksia. He, heidän korruption vastainen yksilöstä toimii erittäin hyvin, se on miljardeja, ovat tukeneet veroviranomaisia, kysyneet veroviranomaisia, mitä ne tarvitsevat, pyrkineet mm, tukemaan heitä maksamaan koulutusta ja niin edelleen. Sillä on valtaisaa merkitystä. Nämä ovat sellaisia alueita, jotka te voitte määritellä. Te voitte mennä kriittisesti tutustumaan tilanteeseen eri maissa ja voitte katsoa, mihin käytätte rahaa ja mistä voidaan saada tuloksia. Kysymys on resursseista, enemmän kuin mistään muusta. Ja tätä kautta voidaan myös opettaa sitä, miten hyvin voidaan tehokkaasti hallinnoida resursseja. Joten jos rahaa tulee, niin se käytetään silloin hyvin ja saadaan tuloksia. Tämä on yksi niistä alueista, jotka kapasiteetin rakentamisen osalta ovat tärkeitä. Kysymys on siis resursseista, resurs, varojen käyttäminen maissa niin, että ollaan mukana suoraan paikan päällä. Very much. Uh... Kiitoksia. Täällä on nyt kahdeksan poliittisten ryhmien edustajaa listalla ja neljä vielä menettelyssä ilman pohjalistaa. Eli, eli Schlein SND-ryhmästä, oli hyvä. Chair, um, I'm very happy. Kiitoksia. On hienoa, että olette täällä tänään, koska ehkä tiedätte, että vuonna 2015 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa pyydettiin, että komissio laatisi kymmenen kohdan toimintasuunnitelman, jotta voidaan tukea kehitysmaita veronkierron torjunnassa – ja itse olin esittelijänä tässä päätösasemassa ja siellä oli näitä samoja asioita. Eli on hyvä, että me käymme tätä samaa taistelua. Eli ensinnäkin me pyysimme, että kehitysapua korotettaisiin. Sehän oli alle yhden prosentin vuonna 2015 ja se ei selkeästäkään riitä. Ja sitten pyysimme, että hallitusten välinen elin YK-tasolla toimisi niin, että kehitysmaat voivat olla mukana näissä keskusteluissa verosäännöistä. Ja Euroopan unioni vastusti sitä Addis Abebassa. Eli meidän täytyy vaatia tätä uudelleen ja totta kai painostaa hallituksiamme, koska UNGS puhutaan tästä tänä vuonna ja yritämme saada aikaan tällaisen hallitusten välisen elityksen. Ja sitten automaattinen tietojenvaihto. Katsotteko, että tarvittaisiin siirtymävaihe, jotta voitaisiin ensin jättää pois nämä kehitysmaat, ja sitten puhutte näistä kynnyksistä maakohtaisissa raporteissa ja tarpeesta saada näitä tietoja. Ja sitten verosopimukset. Pitäisikö meidän käyttää enemmän YK verosopimusta eikä niinkään tätä OECDn verotusmallia, mikä tulee näihin verotusoikeuksiin ja sitten tietoa näistä omistajista. Meillähän on näitä alueellisia puitteita. EU-sakin on edistytty näissä asioissa, vai onko tämä vain kansallista keskustelua näistä rekistereistä? Kiitoksia. Nyt täytyy katsoa kelloa. Olkaa hyvä. Um, quite, quite some questions and very little time. Uh. Niin monta kysymystä ja vähän vastausaikaa. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla YK on globaalit puitteet näissä verotuskysymyksissä. Me tiedämme, että meillä on uusia kokemuksia, mutta OECDllä on kuitenkin mandaatti edistää OECD-maiden etuja. Se täytyy todeta, ja EUn pitää toimia painokkaammin ja tukea sitä, että voitaisiin vahvistaa tätä verokomiteaa. Ja täytyy varmistaa, että siellä on mandaatti, jotta myöskin kehitysmaat saadaan mukaan näihin keskusteluihin. Sitten tosiasialliset omistajat. No, me voimme nyt oppia näistä asioista, mutta Tätä asiaa voidaan katsoa myöskin maantieteellisesti. Meidän pitää olla globaalit normit ja on tiettyjä maita Afrikassa, Kenia ja Etelä-Afrikka, jotka ovat luoneet julkisia rekistereitä. Ja se, mitä EU tekee näissä asioissa, niin se vaikuttaa oppimiseen ja siihen, mitä muut maat tekevät. Sama koskee CRS. Hyvin paljon on puhuttu tästä yksikköverotuksesta, voiko se toimia. Viisi, kuusi vuotta sitten, kun kansalaisjärjestöt vaativat maakohtaista raportointia, reaktio oli sama, eli maakohtainen raportointi ei toimi, mutta sitten kuitenkin ruvettiin katsomaan ja analysoimaan tilannetta, ja edistystä on tapahtunut näissä asioissa, mitä tulee tähän raportointiin. Ja on selvä, että EU voi olla aktiivisempi näissä kysymyksissä, mutta alueiden rooli, jos puhutaan vaikka tästä yksikköverotuksesta, niin jos se toimii EU:ssa, niin se voi toimia myöskin Afrikassa. Eli näitä asioita voidaan sitten katsoa, ja näitä voi vaikuttaa kehitysmaihin. En nyt voi vastata kaikkiin kysymyksiin, koska puheenjohtaja vähän hoputtaa minua to Peribadum. what he said. Niin. Olen täysin samaa mieltä näistä asioista, mutta lisäisin vielä, että kun tämä kehitysapu, sitä tulisi lisätä. Teidän täytyy ymmärtää, että paras tapa auttaa kehitysmaita on se, että niissä rakennetaan niiden opaa kapasiteettia. Ja silloin ne pystyvät paremmin keräämään omia veroja ja pystyvät paremmin torjumaan korruptiota. Jos nämä kaksi asiaa toteutuvat, niin viiden vuoden kuluttua enää afrikkalaiset eivät tule Eurooppaan maahanmuuttajina. Meidän täytyy saada resursseja, jotta voimme kehittyä ja pystymme saamaan koulutusta, saamme terveydenhuoltoa, saamme rakennettuja taloja. Jos meillä on nämä asiat omassa maassamme, niin ei meidän tarvitse lähteä muualle – nuoret Afrikassa ovat kuolleet näissä prosesseissa, koska he yrittävät saada paremman elämän. Teidän pitää auttaa heitä hyödyntämään sitä, mitä heillä on. Ja lähes kaikki nämä Afrikan maat, jos niillä on mahdollisuus, ne pystyvät hoitamaan omat asiansa, mutta he eivät pysty tekemään, koska näitä ongelmia ja haasteita. Eli auttakaa meitä kehitysavun kautta ja resurssien kautta. Ei tarvitse enää sitten käyttää rahaa maahanmuuttokysymyksiin. Investoikaa vaikka viiden vuoden ajan ja katsokaa, millaisia muutoksia se saa aikaan. Tällä hetkellä te joudutte käyttämään valtavia summia turvallisuuteen ja maahanmuuttokysymyksiin, eli miettikää uudelleen näitä ongelmia. Ja investointien kautta pystymme sitten pitämään huolta omista asioistamme. Kiitos. No, ehkä jätän muut asiat nyt pois. Thank you very much. Das war ein... Kiitoksia. Tämä oli siis vetoomus meille. Ja täytyy tosiaan miettiä, mitä sitten tehdään näiden verokysymysten lisäksi. Ja seuraavaksi Ruohonen Lernen ECRstä, olkaa hyvä. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos erittäin hyvästä ja hyödyllisestä informaatiosta, jota olemme tänään saaneet. Minulla on kysymys liittyen Maailmanpankin ja IMFn rooliin globaalissa verotuksen sääntelyssä ja siitä, kuinka voisimme parantaa niiden työtä tällä saralla. Monissa kehitysmaissa nämä instituutiot ovat edelleen keskeisiä toimijoita veropolitiikassa lainaehtojensa ja muun neuvontansa kautta. Vuonna 2015 sekä Maailmanpankki että IMF sitoutuivat Addiksen veroaloitteeseen, joka painottaa kansallisten resurssien merkitystä, kuten myös kansainvälisen veropaon estämisen merkitystä. On kuitenkin epäselvää, mitä vaikutuksia näillä linjauksilla on ollut maatasolla kun otetaan huomioon, miten suuri vaikutusvalta näillä järjestöillä on kehitysmaissa, kuinka voisimme varmistaa, että niillä olisi myös rakentava rooli näihin ongelmiin puuttumisessa. Kiitos. Okei, okay. vielen dank. Äh, Kiitoksia. Se kesti tasan minuutin. Kumpi haluaa aloittaa? Te saatte päättää. Yeah. Um, <clears throat> thank you. Thank you for the question. I try to again to be... Kiitos vastauksesta. Ne pyrin vastaamaan tosi lyhyesti. Olen samaa mieltä kanssanne, että FML ja äh, IMFL ja Maailmanpankilla on keskeinen rooli. Ne ovat erittäin aktiivisesti mukana veropolitiikan uudistuksessa ja uusissa monissa maissa verojärjestelmä on pyritty uudistamaan siten, että vahvistetaan veroviranomaisten roolia lainsäädäntöä tältä alalta tällä sektorilla – myös niissä maissa, kuten esimerkiksi Nigeria. Näissä maissa IMFllä on erittäin tärkeä rooli. Ja näiden kahden instituution roolit ovat yhteneväiset, kun puhutaan veropolitiikan kannustimiin. IMFn raportissa sanotaan, että mitkä ovat ne keinot, jotka eivät ole hyödyllisiä ulkomaisille investoijille, mutta joskus myös kuullaan vähän ristiriitaista viestintää. Koska nämä kaksi mainittua organisaatiota tekevät luettelon yrityksistä, ja sanovat, että jos te rationalisoitte verotuspolitiikkaa saadaksenne, tällä saatte lisäinvestoijia jollekin sektoreille. On monia Afrikan maita, myös muita kehitysmaita, joita voi luonnehtia maiksi, joissa on erittäin suuria eroja verotuspolitiikassa – jos lähdetään johonkin ö, veroperintään, joka olisi sitten käänteisesti tulojakauman kannalta myönteinen. Mutta tässä on usein kyse siitä, että halutaisiin tehdä helppo vero, veronperintäjärjestelmä sen sijaan, että se olisi erittäin monimutkainen järjestelmä, koska me haluamme käyttää erityisesti kansallisia varoja. Mutta ongelma imenee myös siinä vaurauden uudelleen jakamisessa. Mikä tilannetta vakavoittaa? Se on nimenomaan epätasa-arvo ja erittäin degressiivinen politiikka verotuspolitiikassa, jota on voitu havaita jossakin Afrikan maissa. Erityisesti Sierra Leonessa ihmiset eivät halua yksinkertaisesti maksaa esimerkiksi liikevaihtoveroa. koska se on osoittautunut helpommaksi keinoksi silloin, kun vastuulliset viranomaiset sanovat, että resursseja ei vain riitä. Eli pitäisi olla enemmän progressiivisia keinoja, mutta sillä ei ollut myönteisiä vaikutuksia. You know, Ihan muutama minuutti. Maailmanpankki on auttanut meitä paljon. Sieltä saa erittäin hyödyllistä tietoa, informaatiota kehitysmaille. Ehkä paras tapa edetä olisi se, että EU sitoutuisi ehkä enemmän kehitysmaiden verotuspolitiikkojen prosesseihin. IMF on auttanut hyvin paljon, kun on kyse esimerkiksi erilaisista verotusjärjestelmistä. Nigeriassa on saatu paljon apua Nigeria oli yksi ensimmäisistä maissa, joka hyväksyi verotusuudistuksen. Eli me saamme myös paljon apua EUlta ja MFltä. Mutta jos halutaan kehittää näiden organisaatioiden roolia, niin Maailmanpankin rooli on erittäin vahva ja teidän pitää myös tehdä yhteistyötä Maailmanpankin kanssa. Kiitos tämän Louis Michel Allesta. Ensinnäkin haluan kiittää teitä puheenjohtaja siitä, että kutsuitte tänne paikalle nämä kaksi afrikkalaista asiantuntijaa. Olen sanonut jo useita viikkoja sitten sen, että EUlla ja Afrikalla on monia yhteisiä hyödyllisiä toimia kehitettävänä tässä asiakokonaisuudessa. Olen yhä enemmän vakuuttunut, hyvät kollegat, siitä, että meillä pitää olla strateginen poliittinen radikaali tavoite en minä yleensä ole radikaali luonteeltani, mutta mielestäni emme tässä voi enää olla tällaisia rakenteellisia poliittisia jähmettyneitä koneistoja tekemättä yhtään mitään. Eräs puhuja sanoi täällä vähän samalla tavoin, minä olen samaa mieltä, meidän pitää tehdä kokonaisvaltaisissa puitteissa työtä, joka olisi myös sitova ja velvoittava, eli sillä voitaisiin ei mitään jotain pientä ö, nä, näpertelyä siellä ja täällä oikealla ja vasemmalla, jolloin ei yhtään edetä. Minä, hyvä puheenjohtaja, olen valmis lähettämään kirjeen komissiolle niiden kanssa, jotka haluavat järjestää EU-Afrikka-huippukokouksen Abidjanissa marraskuussa. Eli tällä tavoin voitaisiin saada myös esityslistalle tämä EU-Afrikka-huippukokous. Minusta se on keskeisen tärkeää, että minä olen ottanut vastuukseni komission kanssa lähteä lähteä valmistelemaan postkotonnon jälkeisiä toimenpiteitä ja tässä on kyse myös tulevista neuvotteluista ja tämä pitäisi olla esityslistalla. Minusta tämä on yksi hyvä keino saada tätä asiakirjaa etenemään tuntuvasti. No en minä tässä kommentoi yhtään enemmän. Minä olen käyttänyt minä haluan käyttää vain pari minuuttia. Minusta on erittäin tärkeää ja keskeitä, keskeistä. Ei nyt ole enää aika näperellä siellä sun täällä. Meillä pitää, meillä pitää olla vahvoja radikaaleja toimenpiteitä. Liberaalina se minua vähän häiritsee, mutta joskus pitää mennä vähän rajummin eteenpäin. Sanoisin, että jo, ehkä markkinataloudessa on joskus vähän tendenssinomaista maa Afrikan alueella saada vähän, sinne pitäisi saada tukevammat verotukselliset puitteet. S'il vous plaît. Kiitoksia. Ah, je ne parle pas français. Ah. Minä en puhu ranskaa. But I'll just comment briefly just to, to... Ei, siinä ei varsinaisesti tullut kysymyksiä esille, mutta voisin kommentoida kuitenkin jotakin. Minä vahvistan sen ja voin sanoa, että maaperällä on jo meidän me on jo olemassa tällainen foorumi verotuspolitiikan uudistamiselle, mutta miten voitaisiin olla varma, että voitaisiin tehdä laatia ohjelmia, jotka tulevat vahvistamaan jo sitä olemassa olevaa paneelissa tehdään raportti, jossa puhutaan siitä, kuinka lähdetään toteuttamaan Tamon Pekin johdolla tätä yhteenliittymän harjoittaman verotuspolitiikkaa. Miten tätä voitaisiin vahvistaa alueellisella ja kansallisella tasolla. Mitä, tasolla, mitä EU voisi tehdä nimenomaan vahvistaa jo olemassa olevaa, tukea jo olemassa olevaa, ei lähteä olemaan jotain mitään rinnakkaisverkostoja. Haluaisin myös sanoa, että olen samaa mieltä teidän kanssanne. On, paljon on tapahtunut muutoksia Afrikassa ja äh, johtoporras on ehkä parempaa tällä hetkellä Afrikassa ja he ovat todella halukkaita muutoksiin. Jotkut elementit ovat tuoneet mukanaan muutoksia Afrikassa. Maailmanpankki, OECD, EU, Task Force, kaikki nämä pienet elementit ovat vaikuttaneet voimakkaasti, enkä huomaa minkäänlaista vastarintaa Afrikan maista, jotta ne halu, josko ne eivät haluaisi uutosta, muutosta, vaan he ovat tajuneet, että tilaisuus on nyt tarjolla ja siihen pitää tarttua. Eli pitää todella toimia maailmanlaajuisesti ja Afrikka on ihan valmis vastaanottamaan kaiken avun, nimenomaan maailmanlaajuisen avun. Kiitos tämän kuesta, McCarthy. Eh, Kiitos puheenjohtaja Erinomainen estys Hyvät herrat, kiitoksia siitä, että olette täällä tänä aamuna. Halusin kysyä kysymyksiä, jotka liittyvät verotussopimusten vaikutuksiin kehittyviin maihin ennen kaikkea ajatellen lausekkeita, jotka liittyvät väärinkäytön torjumiseen, esimerkiksi YK, Maailmanpankki, IMF, OECD ovat suositelleet sitä, että olisivat kaikissa sopimuksissa, että niissä olisi kaikista tällainen anti-abuse-lauseke. Miten tämä OECD moninkeskinen ratkaisu tulee vaikuttamaan siihen, miten tämä vaikuttaa. Minä haluaisin kuulla, miten te ajattelette näistä väärinkäyttöä vastustavista, veronkiertoa vastustavista säädöksistä näissä sopimuksissa, verotussopimuksissa. Ja sitten toinen asia on tämä analyysi siitä, mitä jatkovaikutuksia on näillä sopimuksilla. Että puhuitte tästä maakohtaisesta raportoinnista. Haluaisin tietää, minkälaisen roolin te näette maakohtaisessa raportilla olevan siinä, että tehtäisiin tällainen kattava, laaja analyysi näistä jatkovaikutuksista. Vielen Dank. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Wer startet diesmal? Ja, <laughs> okay. Minä olen yhtä mieltä teidän kanssanne suositukset, joita YK on tehnyt näistä väärinkäyttövastaavista lausekkeista, verrankirjoittajista tuo turvallisista lausekkeista ovat hyvin tärkeitä, koska voidaan vähentää kielteisiä vaikutuksia, joita on tällaisella verotussopimuksella. Haaste on sitten se, mitä ovat prioriteetit. Kehityssä maissa on nähty, että niissä prioriteetit ovat huolestavasti alhaisempia siinä, mitä pitäisi tapahtua. Mitä me olemme havainneet on, että on erinäisiä maita, jotka ovat jäädyttäneet tällaisia perustamissopimuksia. Uganda äsken on tehnyt sen. Nigeria on myöskin panavapapereiden vuoksi katsomassa tätä, koska oli öljyyhtiö, joka paljastui Panama papereissa, koska se oli käyttänyt Mauritiusta vähentääkseen verotusta, jota se maksoi tuloistaan. Ja tämän tuloksena Ugandan hallitus asetti jäädyttämän sopimuksen, samoin Keniassa ollaan tekemässä tätä Kenian, me olemme mielessä Kenian hallitusta oikeuteen, koska sillä on tämä kaksoverotussopimus Mauritiuksen kanssa. Samanlaista on tapahtumassa myöskin Sambiassa. On erilaisia maita, joissa katsotaan näitä kaksoverotussopimuksia, tai joita neuvottelu on, joista neuvottelu on esillä, ja tässä palataan siihen rooliin, joka voi olla EUlla siinä, mitä, mitä ovat parhaat, parhaat käytännöt, mitä, mistä sovitaan. Mitä tulee sitten tähän maankohtaiseen raportointiin, minusta hyvin olennaista on todeta, että perustavanlaatuinen periaate maakohtaisessa raportoinnissa on se, että se voi olla tehokasta vain, jos se on julkista ja se, jos se koskee kaikkia maita. Se on syy sille, että sellaista ylipäätään aloitettiin. Totta kai haluaa tietää, mitä jokin maa tekee kaikissa maissa, joissa se toimii. Tämä, että puhutaan tästä hybridijärjestelmästä, että tehdään tätä EUn osalta, mutta ei kiinnitä huomiota muihin maihin, se vie pohjaa pois siltä, miksi ylipäätään keskustelu alkoi tästä maakohtaisesta raportoinnista. Se, että on tällainen kattavampi näkemys asiasta ja että keskustelut kynnyksistä, joita on otettu esille, ja alueet, joiden vaikuttaa, täytyy ottaa suuntaan oikein, mutta pitää vielä kiinnittää huomiota erityisen alueisiin, niin että myöskin kehittyvät maat hyötyvät tästä prosessista, joka on käynnistynyt. Okei, okay. uh, vielen dank. kiitoksia. Ja sitten vihreistä Sargentini. Thank you very much. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät herrat, te olette olleet kovin ystävällisiä. Te olette antaneet meille kohteliaisuuksia ja pyytäneet, että näyttäisimme esimerkkiä Afrikalle ja muulle maailmalle ja arvostan tätä. Mutta tehdään tässä nyt ero sen määrin, että tehdään jotain verokierron ja muiden rikollisten käytäntöjen välille ja sitten kun puhutaan siitä, että helpotetaan veron välttelyä. Me edelleen autamme teidän ja meidän yrityksemme viemään voittoja teidän maistanne ja näin he maksavat meillä vähemmän veroja. Itse olen käsitellyt rahanpesukysymyksiä ja monet kollegat ovat varjoesittelijöitä sen mietinnön osalta ja me taistelemme nyt 28 jäsenvaltion kanssa, jotka eivät halua avoimuutta liittyen näin tosiasiallisiin omistajiin, erityisesti kun kyse on trusteista tai muista epäselvistä rakennelmista. No, tämän viestini teille ja kysymykseni olisi, voisitteko ehkä kertoa näiden rikosten lisäksi, mitä edelleen tapahtuu veron kierrossa Afrikasta, jossa mukana on eurooppalaisia järjestelmiä. Se nyt ei ole laitonta, mutta moraalisesti aika kyseenalaista. Uh, okay. Um, we need to. So. Thanks. Thanks for raising. Kiitoksia, että otitte esille tämän kysymyksen. Joku joskus sanoi, että veronkierron ja välttelyn välillä on vankilan muurit. Ja kehitysmaan näkökulmasta sillä ei ole mitään merkitystä – onko tätä rahaa siirretty pois laillisesti vai laittomasti. Jos nyt palataan kapasiteettikysymykseen, niin syy miksi yritys haluaa välttää veroja, eli meidän pitää vahvistaa paikallisia järjestelmiä. Tässä on puhuttu esimerkiksi tästä siirtohinnoittelusta – Eli että keskipitkällä aikavälillä se olisi oikea tapa edetä, mutta se ei heijastele näitä kapasiteettihaasteita, joita monissa kehitysmaissa on, kun ajatellaan niin ihmisiä, resursseja, teknistä kapasiteettia, viranomaisia. Eli nämä elementit eivät näy näissä keskusteluissa. Ja nyt YKssa keskustellaan juuri näistä kysymyksistä. Meillähän on YKssa työryhmä, joka on perustettu ja jossa yritetään sitten tarkastella näitä laittomia rahoitusvirtoja. Ja siellä puhutaan nyt pelkästään laittomista menettelyistä. Meidän järjestömme kannalta avoimuus ja maakohtainen raportointi antaa tietoja, jotta voidaan nähdä, mitä tietyt yritykset tekevät tietyissä maissa. Ja sen jälkeen voidaan sitten katsoa, onko tässä siirretty voittoja vai onko tässä tehty jotain muuta. Eli meidän täytyy poistaa tämä raja veronkierron ja veron välttelyn välillä – No tässä on puhuttu sitten avoimuudesta ja tosiaalisista omistajista ja maakohtaisesta raportista. Ja meidän täytyy ottaa huomioon nämä eri kynnykset, jotka ovat olennaisia kehitysmaissa. Se pitäisi ottaa mukaan näihin keskusteluihin. Me käsittelemme näitä samoja kysymyksiä täällä Euroopan parlamentissa. Olkaa hyvä. Niin, ihan, ihan poliittinen huomio. Euroopan unioni ymmärtää, että voidaan huomattavasti vaikuttaa miljardien ihmisten elämään kaikkialla maailmassa, jos on rohkeutta tehdä se, mikä on oikein. Ja avoimuus ei koskaan voi olla pahasta tai vastuullisuus. Jos ei haluta säätää lakeja, koska jos mistä tahansa syystä, niin se ei ole tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa. Yhdysvalloissa yritettiin saa, säätää laki, joka olisi johtanut siihen, että amerikkalaiset yritykset olisivat olleet vastuussa toiminnastaan Yhdysvaltain ulkopuolella, mutta se oli erittäin epäsuosittu laki. Yhdysvaltojen kongressi ikään kuin toimi amerikkalaisia yrityksiä vastaan, ja loppuvaiheessa kävikin selväksi, että tilanne oli täysin päinvastoin. Me, jotka nyt torjumme korruptiota, me totesimme, että amerikkalaisten käytännöt ovat paranteita, koska siellä on laki, jonka nojalla ne joutuvat vastuuseen. Kun tutkin nigerialaisia öljyalan yrityksiä, niin voin sanoa, että yksikään amerikkalainen yritys ei ollut mukana näissä hamarissa toiminnoissa. Ja kun joku amerikkalainen yritys on mukana jossa niin en edes lähde tutkimaan sitä. Jos ne kilpailevat sopimuksista, niin yhdysvaltalaiset yritykset ovat etulyöntiasemassa koska heillä on omat sääntönsä ja Yhdysvalloissa eivätkä he tee mitään vilpillistä. Eli haluaisin, että EU ottaa nyt johtavan roolin. Ei kannata huolehtia siitä, että menetätte jotain. Mikään yritys ei kärsi avoimuuden lisäämisestä. No mitä tulee rahanpesuun, niin kyse on avoimuudesta – Täytyy olla avoin, vilpitön ja oikeudenmukainen muuta maailmaa suhtaan, su- suhteen. Ja tällä tavalla voitte muuttaa kehitysmaita, kun teette sellaisia lakeja, jotka johtavat vastuullisuuteen ja avoimuuteen. Eli teette mitä hyvänsä, niin voitte sitten perustella toimintansa, kun toimitte Euroopan ulkopuolella missä tahansa osassa maailmaa. Ette tule katumaan sitä. Uh, Kiitoksia EFDDstä. Coburn, olkaa hyvä. Coburn, David. Thank you very much. Kiitos. Kaikki on nyt hyvin. Niin. Kiitoksia. Hyvät herrat, on mielenkiintoista kuulla teidän puheenvuorojanne. Totta kai kehittyvät maat, totta kai tarvitsevat verotuloja. Mutta on paljon nimettömiä paikkoja, joihin voidaan laittaa rahaa sivuun ja rahaa varastetaan. Ja hallitukset tai gangsterit saattavat olla sitä, että tekevät yksityisyys pankkiasioissa. Voi olla tärkeä ihmisille useimmissa maissa. Me olemme tällaisessa norsulun turvassa, mutta kehitysmaissa pelätään sitä, että otetaan panttivankkeja ja yksityisyys on hyvin tärkeää. Tätä valiokuntaa käytetään siihen, että EU voisi puuttua muiden kansakuntien verotustoimintaan ja liiketoimiin. Suoraan sanottuna se ei ole meille kuuluva asia. Se on holhoavaa uuskolonialismia minun mielestäni. Minusta kansakuntien pitää itse hoitaa omat asiansa ja kantaa vastuu omista asioistaan ja siirtyä kohti vapaan yritystoiminnan kapitalismia. Se, että puuttuu mutkikkaita sääntöjä ja säädöksiä, jotka rajoittavat yritysten toimintaa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muualla, monellakin tapaa auttaa Afrikkaa taistelemaan, kilpailemaan. Se on yksi etuja. Se on sitä, mitä teiltä ei pidä viedä pois, että saa suostuisi ihmiset tekevät se, että tämä valiokunta ja pyytää kysymys. Oletteko yhtä minun kanssani, hyvät herrat, että kenties on vaara siitä, että teidän kilpailukykynne katoaa ja se saattaa olla se Trojan hevonen, jota täällä teille yritetään kaupata? Niin, Minä yritän vastata kysymykseen esittäen hyvin käytännöllisen esimerkin. Minä lähden kotoaan kotitalostani ja huomasin, että yläkerrasta oli tulossa hometta minun ää, ää, asuntooni ja huomasin, että se johtui siitä, että ylä, ylemmästä kerran asunnossa oli vuotoja ja eh, sieltä tämän vuoden vuoksi tuli kerran sitten herralle, joka asuu ylempänä, että hänen pitää tehdä asialle jotakin. Hän sanoi minulle, että tämä on vuokratalo, ei tämä ole minun ongelmani. Minun tiloissani täällä kaikki on ihan kunnossa. Ja jos teillä on ohjelma alakerrassa, teidän pitää puhua teidän vuokraisenälle, koska eh, tämä ongelma on vain eh, tuolla yläkerrassa hänen kerroksessaan kaikki oli kunnossa, joten minä yritin puuttua asiaan, mitä ne tapahtunut, ja muutama kuukautta myöhemmin seinässä oli murtuma, koska betoni murtui. Minun täytyy muuttaa asunnostani pois. Miksi minä annan tämän esimerkin? Minusta oletus, joka te esitetään, on se, että Afrikan maiden täytyy ratkaista ongelmat itsekseen. Kuten sanoin, se, käy, mikä käy ilmi Panama-paperista, on se, että resurssit, joita varastetaan Afrikasta ja viedään Afrikasta pois, niitä pidetään joillakin tileillä EU-ssa jossakin. Ja tämä, ne varat, joita varastetaan, ei niitä kannata ulos jossakin salkussa, vaan ne viedään ihan kunniallisiin eurooppalaisiin pankkeihin. Joten minusta täytyy olla ratkaisu, jota täytyy tehdä Euroopan unionin. Sen täytyy pyrkiä tekemään, mitä se voi tehdä se ei vaikuttaa ei pelkästään muihin muualle, vaikuttaa myöskin heidän omiin kansantalouksiinsa ja omiin kansalaisiinsa. Oh, just to tell you that... Niin haluaisin vain sanoa teille, että tänään maailma on yksi. Puhutaan globaalista maailmasta, eikä kukaan voi tehdä asialle yhtään mitään. Maailma on globaalistunut. Se, mitä tapahtuu täällä, vaikuttaa muihinkin. Eikä ole mitään. Kaik- joku, joka haluaa tehdä jotakin päinvastaista, hukkaa aikaansa, on aika ymmärtää, että me olemme yksi, eikä kukaan voi tehdä sille mitään. En tiedä, mistä te olette, mutta jos te olette Isosta Britanniasta, te olitte sata vuotta Nigeriassa, te kolonisoitte meitä. Ette te voi tulla sanomaan meille, että tämä ei ole meidän vastuutemme. Kyllä teillä on velvollisuus olla osana sitä, mikä koskettaa meitä. Resurssit, joita Tigreistä tulivat Iso-Britanniaan, ovat sellaisia, että niin, ne ovat täysin, niiden, niiden määrä on laskematon, lukematon. Ja tämä on tärkeää. Minusta hyvänä ihmisenä kautta maailman täytyy ymmärtää, että me olemme myös ihmisiä. Me olemme yhtä ja samaa. Jos te sallitte vielä jatkaa niin, että me, asia kuuluu, meillä pitää huolehtia. Emme mekään kutsuneet teitä Nigeriaan tulemaan silloin, kun te tulitte sinne. Okay. Äh, vielen Dank für diesen Kiitoksia tästä intohimoisesta vetomuksesta. Siirtomaa ajat eivät koske vain yhdistettä kuningaskuntaa, vaan meillä on muitakin valtoja. No en nyt voi antaa teille lisäkysymystä, koska kello on jo niin paljon. Täällä on vielä kaksi poliittisen ryhmän edustajaa, Kapel ja Engel, ja sitten neljä vielä menettelyssä ilman puhujalistaa. Barbara, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä en ole epäilyksen kohteena varmaankaan tuonne Itävallasta. Meillä ei ole ollut minkäänlaisia siirtomaita. Hyvät herrat, minä haluan kiittää teitä ei pelkästään siitä, että te tulitte tänne tänään, vaan siitä, että te olette saaneet aikaan elävän keskustelun mitä siitä, miten torjutaan veron maksun välttämistä, mikä sinänsä ei ole kovin emotionaalinen aihe. Ja te vahvistatte sellaisen havainnon, joka tässä tutkintavaliokunnassa toistuvasti on kuultu, nimittäin, että ongelma, joka liittyy veron maksun välttämisen torjumiseen, torjuminen edellyttää maailmanlaajuista lähestymistapaa. Me tiedämme, että sitä on hyvin vaikea panna toimeen, ja siksi on välttämätöntä, että OECDssä on aloitteita, että on YK aloitteita, että te sanoitte meille tänään, että olisi kenties hyvä kehitysmaiden kannalta tärkeää, että YK tasolla löydettäisiin aloitteita, papereista olen voinut nähdä, että nimenomaan yhteisöverotus teidän ne on erittäin tärkeä, sillä useimmissa Afrikan maissa ainakin 25 prosenttia kansantalouden rahat ovat peräisin yhteisöverotuksesta. Ja kun nämä rahat puuttuvat, teillä vähemmän varoja terveydenhuoltoon, koulutukseen, vähemmän varoja maaseutua varten. Ja se johtaa juuri siihen, mitä te sanoitte, herra Ivadu, että jos teillä ei ole varoja Silloin ihmiset jättävät maat ja se on huono asia. Sitä te ette halua, se oli meidänkään etujemme mukaista, ja siis on täysin mieltä teidän kanssanne, ei voisi olla vähemmän yhtä mieltä. Meidän täytyy auttaa teitä auttamaan meitä, ja tämän, näin sen pitäisi olla. Ja tässä te olette antanut kaksi erittäin arvokasta viitettä, nimittäin varat, jotka liittyvät kehitysyhteistyöhön, niin niitä täytyy vahvistaa sitä, että lisätään valmiuksia, että te voitte, valmiuksia, että te voitte auttaa itse itseänne, että että te vedätte takaisin verotulot, ennen kaikkea yhteisöverotuksen tulot, ja luultavasti tarvitsemme lisää kauppa- ja verotussopimuksia, sillä lukuisissa Afrikan maissa tilanne on se, että on liian vähän sopimuksia Euroopan kanssa, ja, ja tämäkin on sellainen asia, jonka me voimme ottaa tiedoksemme tässä yhteydessä. Ja vielä se kolme kysymystä konkreettisesti ensinnäkin kotitehtävät, joita te voisitte tehdä, mitä te voisitte tehdä, on joukko aloitteita Afrikan tasolla, tarvitaan niiden erityisiä malleja Afrikan maissa, joilla voidaan edistää veron, eh, verotuksen välttämisen eh, torjuntaa. Ja sitten on tällainen foorumi, joka liittyy tällaiseen verotustoimintaan, joka on luotu nimenomaan siihen, että saataisiin aikaan toimenpiteitä, joilla voidaan tukea kehitysmaita nimenomaan eh, veromaksun välttämisen torjunnassa. Miten pitkälti tässä on tapahtunut konkreettista toimintaa? Ja sitten toinen kysymys, Teillä on äh, afrikkalainen äh, verotuksen äh, globaali agenda. Miten se on patatomia Nigeriasta vielä? On olemassa Nigerian OECDn suosituksia, joka perustuu pöytäkirjaan. Mikä on sen toimenpanoaste? Kolme minuuttia kysymyksessä on kyllä liian pitkä aika, eli meillä on nyt kaksi minuuttia aikaa kuunnella vastauksia. Ja, zwei Minuten für die Antwort, bitte. Two minutes. Oh, okay. Yeah. For each. Yeah, no, no, no, not for each. <laughs> Ei kummalle. Si- siis 20 yhteensä ei per henkilö. Hyvin vaikea vastata näihin hyvin tärkeisiin kysymyksiin yhdessä minuutissa, mutta olen yhtä mieltä siitä, että on merkittävää tarvetta vahvistaa valmiuksia veropolitiikan alueella. Se on hyvin tärkeä asia. Tansania kaksi kuukautta sitten loi erityisen yksikön, joka käsittelee näitä kysymyksiä ja se on, ne on tarkastelleet kolmea monikansallista yritystä ja he voisivat perimään 12 miljoonaa dollaria. Samanlaisia esimerkkejä Ugandasta. Ollaan luomassa tällaiset istunnolliset puitteet ja katsotaan, miten näiden kautta voidaan huolehtia siitä, että saadaan ö, tuloksia. Kuten sanottu, investoinnit ö, valmiuksien kehittämiseen ovat olennaisen tärkeitä, mutta se ei kuitenkaan ole ratkaisu kaikkeen. Meidän pitää katsoa laajempaa kokonaisuutta siitä, miten saataisiin aikaan osallistavammat puitteet, ja minusta YK on tässä hyvin mielenkiintoinen. Thank you for your support. Thank you. Kiitos tuestanne, kiitos. Sanoisin vain, että Nigeria on, on pyrkinyt pysymään ajatasella kaikista, mitä on tullut OECDltä ja muilta virastoilta. Meidän verotusjärjestelmämme on lähes sillä tasolla, mitä muut maat tekevät tällä hetkellä. Eikä vain Nigeriassa. Muutkin Afrikan, maa, Afrikan maat ovat valmiita oppimaan. Ne ovat valmiita. Aika ajoin on kysymys siitä, että puuttuu mahdollisuuksia saada asiat tehdyksi. Exact, Kiitoksia. Sitten Engel ja sen jälkeen sitten neljä henkeä vielä menettelysymän puhelistaan. Ja nopeasti. No, olen Luxemburgista yksi hyvä puoli on siitä, että ei voida syytää, että me olisimme olleet siirtomavalta. Me emme koskaan olleet liian riittävän suuri valtio siihen, mutta huono asia on se, että Luxemburg aina liitetään hämäriin rahoituskysymyksiin ja muihin tällaisiin. Eli yritän nyt esittää tasapainoisen kysymyksen. Se on vähän yleisempi luonteeltaan. Ei Eurooppa ainoastaan yritä, ei Euroopalle ainoa, yrittää auttaa, on muitakin toimijoita. Kiina, Turkki, Intia, kaikenlaisia toimijoita, Brasiliakin osittain, portugalinkieliset maat. Eli haluaisin kysyä, näistä toimijoista liittyen näihin huolenaiheisiin, joista nyt on puhuttu. Onko eroja? Ja jos on, niin millaisia, kuinka hyvin ennen, nyt ja tulevaisuudessa on toimittu näissä kumppanuussuhteissa Afrikassa? Mehän olemme yhteistyössä myöskin heidän kanssaan. Eli minä kannattaisin sitä, että olisi strateginen yhteistyö EUn ja Kiinan välillä – kun ajatellaan Afrikassa toimintaa. Mutta meidän täytyisi yhdistää resursseja ja toimia, ja varmaan pystyisimme toimimaan paljon tehokkaammin kuin nyt. Mutta tämä liittyy se tietysti siihen, että täytyisi löytää yhteinen lähestymistapa, ja haluaisin kysyä, kuinka yhteinen tämä lähestymistapa voisi olla, kun otetaan huomioon näitä erilaisia asenteita eri tahoilla tällä hetkellä. Wer fängt an? Kumpi haluaa aloittaa? Well, Kiitoksia. Tämä on tosiaan tärkeä kysymys. Kiitoksia, että otitte esille tämän, nämä uudet toimijat, Kiina, Intia ja muut. Ne ovat suuri ongelma tällä hetkellä. Ja ne eivät ole hyviä toimijoita, kun ajatellaan globaalista toimintaa näissä kysymyksissä. Mutta sitä suuremmalla syyllä kehitysmaat tarvitsevat kehitysapua. Jos parannamme omaa sisäistä järjestelmäämme, niin silloin Kiina ja Intia pystyvät tekemään vähemmän vahinkoa. Kysehän on aina heille rahasta ja he yrittävät tehdä, saada, tehdä rahaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kiinalaiset ovat nyt tulossa Nigeriaan. He ostavat maata, tekevät rakennustoimintaa ja käytännössä varastavat sen. Afrikasta ja Nigeriasta menee rahaa Kiinaan – mutta niistä ei koskaan pidetä tiliä. Mutta me voimme tehdä asialle jotain, jos veroviranomaisten toimintaa parannetaan ja jos korruption vastaisen toimiston toimintaa parannetaan, jos pystymme vartioimaan omaa aluettamme ja suojelemaan itseämme, niin sitten voi tapahtua muutoksia. Tällä hetkellä suurin ongelma on Kiina ja hiukan vähemmän Kiina. Te voitte auttaa tässä No en tiedä, voitteko keskustella Kiinan kanssa, mutta meidän pitää hoitaa omat asiamme kotona ja parantaa omia järjestelmiämme ja rakenteitamme, joten tällä tavalla pystymme sitten suojelemaan itseämme. Very brief, because I think what... Niin, minun kannaltani, kun keskustellaan näistä nousevista voimista, valloista, niin hyvin usein keskustellaan, kuinka pitkä on se köysi, johon sitten joutuu hirteen. Jos nyt katsotaan, mitä tapahtuu Sierra Leonessa esimerkiksi, niin totta kai Kiina suojelee omia taloudellisia etujaan. Ja me siksi tarvitaan nyt globaaleja sääntöjä, jotka koskevat eurooppalaisia sääntöjä, yhdysvaltalaisia yrityksiä ja kiinalaisia yrityksiä samalla tavalla. Eli uudet tulokkaat käyttävät tavallaan kuin samoja tikkaita kuin kaivosalan yritykset 90-luvulla Afrikassa, niin nyt toimitaan samalla tavalla näiden maiden hyväksikäytössä. Ja meillä pitäisi olla globaali järjestelmä, ja siitä voisi puhua vaikka G20-ryhmässä, ja meidän pitää korostaa, että meillä pitäisi olla YK puitteet, joissa – kaikki nämä maat toimivat. Äh, äh, Kiitoksia. Täällä on vielä viisi nimeä menettelysilman puihoa listalla. No, me olemme saaneet hiukan lisäaikaa tulkeilta. Jos nyt otamme kaikki nämä kysymykset ja sitten vastaatte niihin kaikkiin lopuksi. Ensimmäisen Arne Itz, SND-ryhmästä. Thank you so much for your approach and... Kiitos siitä, että olette tullut tänne. Eli Schlein sanoi, että tämä on asia, jota olemme toimineet jo pitemmän aikaa. Lyhyt tilanne katsauksia. Meillä on AKT, Euroopan parlamentilla AKT on yhteisiä kokouksia. Olemme esittäneet kirjallisen kysymyksen AKT-maille, mitä ne ajattelevat Panama-papereista, miten toimivat. Ja vastaus oli vuoropuhelussa viime kokouksessa Keniassa, että he olivat tietoisia asiasta. Ja minä sanoin, että meillä on tulossa mietintö asiasta Euroopan parlamentissa, joten otamme asian, asian uudelleen esille AKT, ei ehkä seuraavassa, vaan sitä seuraavassa parlamentaarisessa yleiskokouksessa, ja silloin voimme harjoittaa kenties enemmällistä yhteistyötä. On tärkeää, että me, jos valmistelemme sitä kaikilta puolen, saisimme keskustelusta hedelmällistä. Vorbildliche Einhaltung der Zeit. Tässä sanottiin hienosti. Puheenjohtaja sitten Eva Jolie. Hmm. Merci. J'ai une question pour... Kiitos. Minulla on Ribadulle yksi kysymys. Mm-hmm. Um, we can agree on the fact that if... Me voimme sopia, että jos euro olisi pantu toimeen, niin EF, TFn sääntöjä Abashan aikana ei olisi ollut mahdollista piilottaa miljardeja dollareita me näimme, että hän käytti eurooppalaisia veroparatiiseja tai eurooppalaisia pankkeja 15 yhteyteen 43 erilaista tiliä ja Nigeria ei saanut todella näitä rahoja oikeastaan koskaan takaisin. Onko tilanne se, että teidän, koska monet teidän päämiehen ovat edelleenkin korruptoituneita ja varastavat rahaa. Käyttävätkö he edelleenkin eurooppalaisia pankkeja vai ovatko he siirtyneet muihin maihin? Äh, Eva. Kiitoksia. Sitten Hautala. I'll be very brief. Kiitoksia. Kun olin Suomessa kansainvälinen kehitysministeri, niin minä vastasin myöskin valtioomisteisista yrityksistä ja uskon, että jos haluamme päästä eroon korkean tason korruptiosta teidän maissanne kiinnittäen huomiota tietenkin EUn offshore-toimintaan, se nyt on ihan selvää, niin meidän täytyisi puhua yrityshallintoon hallituksen omistamissa yrityksissä, koska yksilöiden rikastuminen johtuu sen siitä, että on yksityistetty valtion omaisuutta esimerkiksi maata. OECDllä on hyviä ohjelmia, jotka liittyvät yrityshallintoon valtioomisteisissa yrityksissä, ja siellä kiinnitetään huomiota eturistiriitojen välttämiseen, avoimuuden edistämiseen ja niin edelleen. Eli katsotteko, että voisimme kehitysavun kautta jotenkin tukea tätä kapasiteettien rakentamista? Gomes. Sitten Anna Gomes. That, uh... Niin, aluksi meillä on tällainen varojen takaisinperintäyksikö pääosastolla, joka vastaa kehitysyhteistyöstä, ja sen sanotaankaan tämä parlamentti, tämä ei ole tulossa pelkästään arabikevästä, tämä liittyy myöskin teidän ponnisteluihinne. Toinen asia on sitten, Eva kysyi siitä, mikä on Euroopan pankkien rooli, mutta mitä me nyt voimme nähdä, että yhä useammat eurooppalaiset pankit kuuluvat, tai ainakin kuuluvat osittain korruptoituneille ihmisille, ei pelkästään kehitysmaista, ajatelkaanpa vaikka Angolan Santosin perheen roolia Portugalin pankeissa ja myöskin yhteyksiä oikeuslaitoksen Angolan varapresidentti, joka on Kaskal Kompanin äh, pääjohtaja, on luovutettu Portugaliin, koska hän osti portugalaisen syyttäjän. Tätä kautta hän saisi päätö, päätökseen tapauksia, joka koski rahanpesua ja jossa hän oli, joka koski häntä. Miten te teette oman oikeuslaitoksenne toimivan? Näettekö siellä terveitä reaktioita? Uh, äh, yes, Molly Scott. Kiitos, Molly Scott Cato. thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme käynnissä olevaa toimintaa, jotka voisivat olla hyviä. Haluaisin kuulla teidän kantanne. Ensinnäkin tämä globaali YK verotaho. Ja sitten Lontoossa syksyllä oli huippukokous, jossa oli parlamentin jäsenen eri osista maailmaa, jotka tekevät yhteistyötä. Oli tämä hyödyllistä? Hallituksetkin tukevat tätä ja miten parlamentin jäsenet voisivat olla tässä mukana. Ja kolmanneksi, jos otetaan mukaan veronkierron vastaisia lausekkeita kaikkiin sopimuksiin, joita solmitaan kehitysmaiden kanssa tulevaisuudessa. Kiitos sitten Juan López Aguilar. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für diesen Minute. My question goes... Kiitos minuutista. Minun kysymys menee samaan suuntaan kuin mitä Eva Soli esitti ja mitä Anna Gomes esitti teille, herra Mosjoma, joka edustatte tätä Afrikan vero-oikeudenmukaisuusverkostoa. Mikä olisi teidän arvionne? Mitä mahdollisuuksia on parantaa strategiaa, joka koskee resursseja, joita on takavarikoitu korruptoituneilta johtajilta kehittyvissä maissa. Kysymys voisi olla esimerkiksi päivintäisen Kinean eh, presidentin pojasta, jolta varoja on takavarikoitu sekä Ranskassa että Espanjassa. Mitä voitaisiin tehdä, että nämä takavarikoidut varat investoidaan kunnolla kehitystoimintaan näiden maiden EU-ta saman kehitysavun linjojen mukaisesti? Kiitoksia näistä tiivistä kysymyksistä. Meillä on nyt kolme minuuttia kummallekin vieraillemme ja sen jälkeen päätämme kokoukseen. Olkaa hyvä. Ja kiitos tulkeille. <laughs> So, um, let me, let me just... Niin. Tämä motto tämän korkean paneelin raportissa, johon on viitattu, niin se on jäljitä se, pysäytä se, saan ota heidät kiinni. Eli ensin täytyy jäljittää, eli täytyy tietää, mihin raha menee. Ja tässä kohtaa avoimuus on olennaista. Eli millaisia globaaleita infrastruktuureita on, jotka helpottavat näiden rahojen virtaamista. Ja pysäytä se. Sen jälkeen kun tiedämme, miten rahat ovat kulkeneet, niin mitä voidaan tehdä, jotta voidaan varmistaa, että se toistu. Eli tästähän puhuttiin. Eli täytyy neuvotella verosopimuksista. Ja sitten kun puhutaan näistä omistajista, niin on erilaisia suosituksia, joista keskustellaan. Niitä on tullut omasta järjestöstäni ja muista kansalaisjärjestöistä. Eli mitä voidaan tehdä, jotta voidaan tukea nämä porsanreijät. Ja kolmas vaihe sitten, kun tiedetään, mistä rahat tulevat, niin miten varmistetaan, että nämä rahat saadaan takaisin. Ja prosessi, joka nyt on käytössä näiden varojen takaisin perinnän osalta, on niin monimutka, monimutkainen. Eli nämä vaiheet, jotka liittyvät takaisin perintään, niin ne ovat hankalia. Meillä on hiukan ongelmia ymmärtää tätä logiikkaa. Ja sitten tällainen maailmanlaajuinen verotaho. No, olemme pikkuhiljaa siirtymässä siihen suuntaan, jos nyt verrataan vaikka Adikseen. Adiksessa oli paljon enemmän vastarintaa kuin nyt. Ja e- Euroopan parlamentti voi varmistaa, että vahvistetaan tämän hetkisiä kapasiteetteja ja varmistetaan, että niiden mandaatti on vahva ja sitten täytyy katsoa, millaisia esimerkkejä on eri Afrikan maissa ja millä tavalla siellä parannetaan teknisiä valmiuksia ja esitetään vaikeita kysymyksiä, koska usein tämä lainsäädäntö runnotaan parlamentista läpi, koska siellä on kapasiteettiin liittyviä ongelmia. Eli meidän täytyy liedä kunnollinen tila, jossa voidaan keskustella kokemuksista ja vaihtaa ajatuksia. Se olisi hyvä tapa edetä. Ja lopuksi yrityshallintokysymykset. Olen samaa mieltä, mutta nythän on sitten sellainen suuntaus, jossa valtiot yksityistävät omaisuuttaan, mutta tämä järjestelmä voi toimia ainoastaan, jos meillä on selkeät puitteet, joissa hallinnoidaan näitä yritysten toimintoja. Dank, Mr. Ribadu. Kiitos sitten vielä Ribadu. Hyvä. Hyvä. Haluan vain todeta, että on monia muutoksia, joita on tapahtunut pankkijärjestelmässä kautta Euroopan osittain juuri Havatsan tapauksen vuoksi. Ja se, että periaatteessa tunnetaan asiakas ja asiakkaan liiketoimintaa sitä pannaan enemmän toimeen kuin aiemmin. Mutta edelleenkin on tapauksia, joissa ihmiset tuovat rahaa, ostavat omaisuutta Euroopan unionissa, kiinteistöjä, korruptoituneet ihmiset Afrikasta. Ja tätä tapahtuu siis edelleenkin. Tällä hetkelläkin Iso-Britannian viranomaiset auttavat Nigeriaa. On pidätetty entinen öljyasioista varoista vastannut ministeri. Tämä auttoi palautumaan miljoonia. Se myöskin paljasti, että, että tällaista edelleen tapahtuu, että edelleenkin näin paljon rahaa siirtyy Afrikasta ja sitä investoidaan kiinteistöihin. Tärkeintä on, että ryhdytään toimiin. Se on erittäin tärkeää. Lait ovat muuttuneet ja pidämme sitä hyvin tärkeänä. Suomen osalta vastaus oli oikein hyvä. Niin te olette aivan ihana, Rova Komorson. En tiennytkään, että te olette se. Teistä on ollut meille paljon apua. Olen kuullut paljon teistä. Joten kysymys siitä, että käytetään resursseja, jotka on saatu perittyä takaisin. Kuulemme esimerkkejä Nigeriassa, jossa saimme takaisin lähes miljardin dollaria Svits Sveitsistä. Ja tuolla Sveitsin viranomaiset vaativat, että rahat käytetään fyysisesti nähtävissä oleviin ratkaisuihin ja kohteisiin, jotka olivat lähellä ihmisiä. Me ajattelimme, että toisaalta nämä ovat meidän varojamme, nämä on viety meiltä pois, joku on vienyt ne. Ja meillä on omat sääntömme. Jos me haluamme rahaa takaisin, meidän pitää sitten noudattaa myöskin omia sääntöjämme. Eikä ole mitään tietenkään väärää siinä, että sanotaan, että varat tällä kertaa käytetään asianmukaisesti, niin että se on näkyvää. Ja että se voi olla esimerkki siitä, että jos on aika suuri koulu tai sairaala, voimme sanoa, että varastettuut rahat, jotka vietiin Eurooppaan, on nyt käytetty sairaalan rakentamiseen. Se auttaa viestin välittämisessä eteenpäin. Minä olin Nigeriassa henkilö, joka johti keskustelua, jota käytiin yhdistyneen kansakuntien kanssa. Ja Sveitsi palautti rahat. Ja me käytimme ne tällaisiin sosiaalisiin hankkeisiin. Kysymys ei ole on siitä, että saadaan rahat takaisin, että saadaan niin, niin vastineita niille, että ottaa muitakin siitä, että voit olla vaatia rahoja, että kun rahat käytetään, niin kun rahat saadaan takaisin, että niitä ei tuhlata. Kiitoksia. Haluaisin lämpimästi kiittää kumpaakin vierastamme. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, hyvä kuuleminen. Saimme kuulla nyt paljon afrikkalaisten ponnisteluista ja kansainvälisestä yhteistyöstä Euroopan roolista – ja haluaisin kiittää teitä tästä. Haluaisin myös kiittää Fitzgibbonia, jonka video viestiin lähetetään teille sitten linkki. Ja haluaisin kiittää myöskin kirjallisista vastauksista, jotka meille toimititte. Ja jos meillä on teille vielä lisäkysymyksiä, niin voimmeko lähettää ne teille kirjallisesti? Kiitoksia vielä kaikille, myöskin tulkeille. Ja kuten sovittu, nyt 10 minuutin pidännyksen jälkeen päätän kokouksen. Kiitos.